Niin jos joku osallistuu kyselytuntiin, voisitteko tulla tänne eturiveille istumaan? Ensimmäinen kysymys tämän päivän esityslistalla on yhteinen vastaus ministeriltä toivoakseni kolmeen kysymykseen. Horacek, Posselt, Kelaamme Kaikki kolme kysymystä liittyvät oikeusjärjestelmään ja oikeushuoltoperiaatteeseen Venäjällä. Ministeri, te saatte puheenvuoron vastata ensimmäiseen kysymykseen. Yeah. No. Okay. I know that niin minun ystäväni Milan Horacek on mies, joka on pitkään ollut sitoutunut ihmisoikeuskysymyksiin Venäjällä. Minä en kiitä häntä siitä, että hän on näin tehnyt, koska e, tämä on juuri tämän järjestön tehtävä. Mitä tulee nyt sitten e, kysymykseen haluan vakuuttaa kysyjälle, että neuvosto on aivan yhtä huolestunut kehityksestä oikeusvaltioperiaatteessa ja demokratiassa Venäjällä. Neuvosto on sitä mieltä, että meidän kumppanuutemme Venäjän kanssa sen pitää perustua kansainvälisen oikeuden noudattamiseen, demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ja siitä syystä neuvosto äh, aikoo jatkossakin painostaa Venäjää, jotta se täyttää velvollisuudet, joihin se on sitoutunut Euroopan neuvoston jäsenenä ja tietenkin Etyjin jäsenenä. Ja äh, tässä olennainen on myös kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Nämä tapaukset, jotka on otettu esiin kysymyksissä, ovat erittäin huolestuttavia ja neuvosto aikoo jatkossakin seurata niitä läheltä. Me olemme huolestuneita Venäjän poliittisesta eh, vuoropuhelusta, varsinkin ajatellen eh, ihmisoikeus eh, tarkkailutilannetta 2008 maaliskuussa jo. Nämä näkökohdat otetaan huomioon silloin, kun käymme neuvotteluja uudesta sopimuksesta Venäjän kanssa. Tämä on hyvin tärkeää ja myöskin se on tärkeää muissa näkökohdissa EUn ja Venäjän välillä. uudessa sopimuksessa, jota juuri neuvotellaan, on tärkeää saada aikaan myös ihmisoikeusnäkökohtia mukaan, nyt kun neuvotellaan viime vuonna neuvoston hyväksymän direktiivin puitteissa. Strateginen kumppanuus Venäjän kanssa, josta puhutaan sen pitää perustua yhteisiin arvoihin, muuten siinä ei olisi mitään järkeä. EU tarvitsee uutta sopimusta, mutta niin tarvitsee myös Venäjä. On olennaista, että neuvottelut samoin kuin sopimusteksti heijastelevat niitä arvoja, jotka ovat meille läheisiä, esimerkiksi oikeusvaltioperiaate. Henkilökohtaisesti voin vakuuttaa teille, että haluan painottaa EUn yhtenäisyyttä. Se on tärkeää, jotta saadaan aikaan tuloksia. Kiitoksia ministeri. Nyt tämä yhteinen kysymys on sellainen, että antaisin jokaiselle kysyjälle 30 sekunnin puheenvuoron lisäkysymystä varten peräkkäin ja sen jälkeen ministeri vastaa yhdessä näihin kysymyksiin. Ensimmäiseksi edustaja Horacek, puoli minuuttia. Ja, danke. Kiitoksia. Kyllä toimii. Minulla on tietty ongelma, koska menneisyydessä aina olemme saaneet neuvostolta sellaisen vastauksen, että prioriteetti on tietenkin Venäjän suhteissa, mutta juuri taas sitten konkreettisissa suhteissa, jotka koskettavat Hodorkovskia, Lebedeviä ja Rova Pahmina, niin niissä ei ole tapahtunut yhtään edistystä. Herra Posselt, olkaa hyvä. Ministeri, minä pidän teitä ihmisoikeusaktivistina ja minä myöskin arvostan kovasti tsekkiläistä luovuutta ja siksi kysymykseni kuuluukin, että voitteko te auttaa meitä niin, että me voisimme löytää uusia teitä, jos ajatellaan näitä jukosoikeudenkäynnin vangittuja, että eh, saataisiin tyhjistä sanoista jotain tiettyä toimintaa. Ja sitten eh, miten voisimme myöskin käytännön tasolla ottaa ihmisoikeuskysymyksen Venäjän kanssa käytävissä neuvotteluissa voimakkaammin mukaan? Kiitoksia, herra herra Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia, ministeri vastaus. Olisitteko samaa mieltä siitä, että jos neuvosto on esittänyt ongelman tai olisi esittänyt sen Venäjälle selvin sanoen, jos se osoittaisi, että me olisimme vakavissamme näissä kysymyksissä ja ehkä taloudelliset suhteetkin olisivat paremmalla tolalla. Oletteko samaa mieltä siitä, että jos Elevetet ja Rodomuskin olisi saanut avoimen ratkaisun myös oikeudellisesti, niin EU ei voi odottaa, että Venäjä voisi taloudellisia sitoumuksiakaan täyttää. Thank you, minister. Kiitoksia, herra ministeri. Niin, Tsekin puheenjohtaja valtio ei voi olla tässä hiljaa. Ja minä en ollut hiljaa aikaisemminkaan silloin, kun keskustelimme Hodorkovskista ja muista tapauksista. Ehkäpä tiedätte, että meidän, meillä on troikkakokous helmikuussa ja puheenjohtajavaltiota edustaa ulkoministeri Schwarzenberg. Ja näissä tapauksissa joista esitätte kysymyksen esimerkiksi rouva Bakumina. Me tarkastelemme toimenpiteitä, mutta saadaanko aikaan tuloksia vai ei, se on täysin Venäjän käsissä. Me voimme tietenkin luoda painetta ja tietyn ympäristön, mutta Venäjä pitää tähän vastata. Herra Hannon lisäkysymys. Hyvä varapuhemies, minä toivottaisin ministerin tervetulleeksi tänne ja tervetuloa myös Tsekki puheenjohtajavaltiona. Minä toivoisin, että kaikki sanoisivat samaa. Olin järkyttynyt äänenpainoista kysymyksissä, joita osoitettiin ministerille. De Rosa Iranista halusi, että pääministeri olisi vetänyt pois sanansa siitä, että Lissabonin sopimus ei olekaan niin ihana kuin De Rosa sen mielestä. Siinä kysymykseen. Olkaa hyvä. Puhujalla mikrofonia. Tässä salissa on ihmis... Herra Hänen, te saitte aikaan, ette esittäneet kysymystä. Olen pahillani. Uh, thank you for that. We now move on. Kiitos tästä. Sitten seuraavaan kysymykseen esityslistalla. Rova Haak. Oh, Rouva Haakkinin kysymys maailmankaupan vapauttamisesta, mutta Rouva McGuinness hoitaa sen. Olkaa hyvä. Well, <clears throat> thank you very much. No, kiitoksia kovasti tästä nimenomaisesta kysymyksestä. Kun itse tulen maasta, joka on maailman kaupan ja vapaan kaupan suuri ystävä. Meidän bruttokansantuotteestamme 80 prosenttia syntyy nimenomaan kaupasta. Voimmeko taata sen, että Tsekin tasavalta takaa puolestaan sen, että saadaan aikaan tasapainoinen, kunnianhimoinen ja kattava sopimus aikaan VTOn Dohan kehityskierroksella. Me uurastamme tämän asian tiimoilla. Sitten kysymys meidän tavoitteistamme vapauttamisessa, niin me olemme selvästi määritelleet tärkeimmät tavoitteemme tässä aiheessa jo aikaisemmin meidän puolentoista vuoden ohjelmassamme, joka toteutuu kolmen puheenjohtajakauden aikana – ja myös työohjelmassamme, joka julkaistiin viime viikolla. Ja jotenkin täällä esiteltiin pääministerin sulla tänäänkin. Ohjelman mukaan kauppapolitiikka on erittäin tärkeä väline, jotta voisimme käyttää maailman globalisaation mahdollisuuksia työpaikkojen ja vaurauden luomiseksi kaikille kansalaisille Euroopassa. Me haluamme edistää sääntöihin perustuvaa avointa järjestelmää kaupan hyväksi. Kaupapolitiikan pitäisi myös edistää ympäristö- ja ilmastotavoitteitamme, varsinkin rohkaisemalla sitä, että lainamme kauppaa ympäristötuotteisiin ja palveluihin. Unioni on täysin sitoutunut jatkossakin siihen, että saadaan aikaan tasapainoinen, kunnianhimoinen ja kattava sopimus on Dohan kierroksella. Tämän lisäksi maani on ottanut esille kolme painopistealuetta myös. Yksi painopistealueesta kaudellamme on myös Euroopan unioni maailmalla. Tässä yhteydessä minun maani korostaa kauppapolitiikan merkitystä. Se on yksi keino viedä eteenpäin ulkoista kilpailukykyä, talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja toteuttaa myös uutta kauppastrategiaa, eli globaalia Eurooppaa, ja näin luoda kasvoja ja työpaikkoja. Rinnakkain monikeskisen järjestelmän kanssa Tsekin tasavalta edellyttää, että komissio käy kauppasopimusneuvotteluita lupavien kumppaneiden alueiden kanssa Korean, Intian, Aasian, Merkosurin, ja Keski-Amerikan valtioiden kanssa, mahdollisesti Kiinankin kanssa. Tehtäisiin vapakauppasopimuksia lähimpien naapureiden kanssa, Ukrainan kanssa, kunhan edellytykset on täytetty muun muassa Venäjän kanssa. Puheenjohtajavaltio esittää oman ohjelmansa kaupasta Intevaliokunnassa tämän vuoden aikana. Elintarviketurvallisuudesta puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että protektionismi ei auta takaamaan elintarvikehuoltoa Euroopassa tai maailmallakaan. Siksi puheenjohtajavaltio tukee maailmankaupan vapauttamista DDAn puitteissa. Ja myös ympin uudistamista täytyy miettiä, jotta meidän maataloutemme olisi kilpailukykyisempää. Eli tämä liittyy myös vientitukiin. Meidän täytyy maailman kauppaa vapauttaa, luoda kilpailukykyistä ympäristöä elintarviketurvallisuudenkin takaamiseksi. Elintarviketurvallisuus EU-ssa liittyy paljon myös kansainväliseen kauppaan tai tuotteisiin, jotta niitä voitaisiin tarjota kilpailukykyisiin hintoihin. Siinä tarvitaan kannustimia valtioissa, joissa niitä voidaan tuottaa kaikkein tehokkaimmin. Elintarviketurvallisuus tänä päivänä ei riipu pelkästään paikallisesta tuotannosta, vaan maiden kyvystä rahoittaa tuontia tai vientiä. Tässä mielessä me tarvitsemme avoimet monenkeskiset järjestelmät eri maiden kesken elintarviketurvallisuuden takaamiseksi. Ehkä se on parempi takuu myös vakaalle toimituksille. Kiitos, herra ministeri Rova McGuinness. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia yksityiskohtaisesta vastauksesta. Minun täytyy tarkastella sitä minä kiinnitän huomiota eh, tähän mietintöön, joka eh, äänestettiin eh, täällä parlamentissa, jossa sanotaan, että markkinat eivät takaa elintarvikevarmuutta. Voitteko vielä selventää minulle, jos uskotte, että vapaa kauppa maataloudessa on oikea tie eteenpäin, onko se teidän painopistealueenne puheenjohtajankaudellanne? Minä vastaan kyllä jos olisi saanut vapaa kauppaa, niin ei ole kyllä nälkeäkään sitten maailmalla. We have two further supplementary... Vielä kaksi lisäkysymystä. Posselt, Kamal Posselt ensinnä. Herra ministeri, sanotaan aina, että maatalouspolitiikka, sen pitäisi kattaa kolme prosenttia, mutta on olemassa sataprosenttisia syöjiä. Minä esimerkiksi olen hyvä syöjä. Minä uskon, että erityinen elintarviketurvallisuus on oleellisen tärkeä. Ja sitten täällä puhuttiin juuri energiavarmuudesta eh, ja siksi minä kannatan vapaata kauppaa. Mutta meidän täytyy pystyä saamaan ravintomme omalta maalta. Emme voi maailmankaupalle jättää tätä. Kiitoksia herra Kamal. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Aivan ensiksi, kuten edellinen kollega, minä haluan äh, toivottaa Tsekin äh, puheenjohtajakaudelle onnea äh, mielenkiintoinen vastakohta. Ja vielä haluan pyytää anteeksi, koska jotkut kollegat käyttäytyvät häpeällisesti. Ja sitten kysymykseen puhemies. Me haluamme käynnistää VTO-neuvottelut ja e, meillä on edessämme vaaleja kuitenkin Yhdysvalloissa e, Euroopassa. Miten me pääsemme käyntiin e, VTO-neuvotteluissa, kun meillä on kaikki nämä vaalit? Ministeri. Jos ajatellaan ympin uudistusta, jopa niidenkin parissa, jotka haluavat painostaa komissiota esittämään uusia budjettiuudistuksia, eli valkoista kirjaa. Minä yritin jopa orkestroida jonkinlaisia yhteisiä ponnisteluja ruotsalaisen kollegan kanssa. 2009 vuosi on sekin ja ruotsalaisten puheenjohtajakausi. Meillä on aika lailla samanlaiset näkemykset, mutta ei se meistä kiinni ole tehdä lainsäädäntöesityksiä. Ja Ben Posset ystävälle sanoisin, että kuulkaa, totta kai me tulemme samantyyppisestä kulttuuritaustasta, mutta molemmat, molemmat olemme eläviä esimerkkejä siitä, että Euroopassa ei ole nälkää. Ja kiitos sen, että jatkuvasti kauppa kasvaa, kuten on kasvanut viimeisten vuosikymmenen aikana maataloustuotteiden osaltakin. Tiedän, että tässä tarvitaan maukkaita tuotteita markkinoilla, kuten tsekki olutta ja vaijeri makkaraa, mutta yleisesti ottaen vapaakauppa edistää Euroopassa elämää kuten muuallakin maailmassa. Sitten seuraava kysymys. Näksäin aiheena yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus. Ministeri, olkaa hyvä. Oh, niin, tässä kysymys, joka liittyy YMP. Neuvosto, hyvät naiset ja herrat, eh, muistaa tämän ajatellen poliittista sopimusta, joka saatiin aikaiseksi eh, terveystarkastuksista YMPssä eh, neuvostossa marraskuussa viime vuonna neuvoston ja komission julkilausuma oli se, että me aloitimme Ranskassa syyskuussa käsittelemme YMPn tulevaisuutta ja ottaen huomioon myös uudet rahoitusnäkymät. Neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet tarkastelemaan kehitysmahdollisuuksia ajatellen suoria maksuja, suoria tukia ja myös sen eri tasoja jäsenvaltioissa. Voin kertoa teille, että sekin puheenjohtajakaudella Mm, aiomme järjestää keskustelu tästä kysymyksestä epävirallisessa ministerikokouksessa, maatalousministerien kokouksessa, joka pidetään Brnossa toukokuussa. Ja kollegani mm, Peter Dandelovic on todella innokas avaamaan tämän keskustelun. Meidän tavoitteemme on saada aikaan keskustelua YMPn tulevaisuudesta, ja tutkia maatalouspolitiikan välineitä, varsinkin suorien tukien alueella, joiden avulla saataisiin aikaan syrjimätön käyttö, jossa käytetään veronmaksajien varoja YMP. Ja tietenkin tällä tavoin vahvistetaan maatalouden maanviljelijöiden kilpailukykyä ja myös elintarviketeollisuutta avoimilla markkinoilla ja parannetaan maataloustuotteiden laatua ja myös maatalouden ei markkinoitavissa olevien tuotteiden kehittämiseen. Näiden vuoropuheluiden tulosten pitäisi avata tietä uudelle YMPlle, joka takaisi tasa-arvoiset olosuhteet kaikille jäsenvaltioille. Kiitos ministeri Rauneksein. Minä haluaisin kiittää ministeriä hänen antamasta vastauksesta. Pyytäisin vielä häntä vastaamaan kysymykseeni. Mitä tulee näihin suunnitelmiin Tsekin puheenjohtajakaudella? niin miten aiotaan huonossa asemassa olevia alueita auttaa, miten niitä aiotaan tukea. Olen ymmärtänyt niin, että nimenomaan ne alueet, jotka ovat huonommassa tilanteessa, tarvitsevat eniten apua. Haluaisin tietää tarkalleen, mitä he aikovat tässä tehdä. Herra ministeri. I think, look. Niin, katsokaapas tämä heikompien alueiden ongelma Euroopassa on sellainen asia, josta jatkuvasti keskustellaan YMPssä. Ja uskoisin, että me olemme suunnilleen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi siirtyä suorista tuista näihin maksuihin – jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen ennemminkin kuin että jatkettaisiin näitä protektionistisia toimia. Meillä on tiettyjä keinoja ja me tarkastelemme tätä läheisessä yhteistyössä vastaavan komissaarin kanssa. Minä en tietenkään ole tässä asiassa asiantuntija ja varmasti teillä tulee olemaan mahdollisuus keskustella maatalousministerimme kanssa tästä yksityiskohtaisesti. Kiitoksia. Täällä useita lisäkysymyspyyntöjä. Otan ne jäsenet, jotka vielä olet puhuneet. Doyle, Tikkao, ensinnä Doyle. Kiitos. Haluaisin toivottaa menestystä Tsekin puheenjohtajakaudelle. Minä haluaisin, että ministeri kommentoisi Tsekin maanviljelijöiden kokemuksista tähän mennessä yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ovatko he tyytyväisiä olleet? Onko saatu parannuksia eri yrityksissä tai tiloilla? Miten he näkevät tämän ja miten Tsekin väki näkee yhteisen maatalouspolitiikan, siten kun sitä siellä sovelletaan? Kiitoksia. Otetaan Tikaon kysymys ensin doamnă domnule ministru. Kiitoksia kovasti. Valitettavasti talouskriisi on johtanut työpaikkojen menetykseen. Ostovoima on laskussa. Laatu ja elintaso, terveellinen ruoka ovat huonontuneita. Romaniassa on paljon pientiloja, joten kysymykseni on, minkälaista tukea annetaan näille pientiloille, varsinkin uusissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Thank you, minister. Kiitos, herra ministeri. No, uusissa jäsenvaltioissa on erilaiset olosuhteet. Minun maassani esimerkiksi ei ole kovin paljon pientiloja, kuten jossain muissa maissa Euroopassa. Meillä on hyvin kilpailukykyinen maatalousala, suurtiloja, mutta jos menee naapurimaahan Puolaan, tilanne on hiukkasen toisenlainen. Tova, Rova Doilin kysymys. Miten pärjäämme? No, minun vaalipiirissäni on Böhmissä maailmat, jotka pärjäävät hyvin, koska saavat enemmän varoja. Meillä on viljelijöitä, myös, joilla, jotka ovat tilanteessa, jossa eivät olleet 50 vuotta sitten. Joskus he ovat tunteneet myös epäoikeudenmukaisuutta erojen vuoksi maksuissa, kun on kyse vanhoista ja uusista jäsenvaltioista. Kyse on aivan perustavanlaatuisesta oikeudenmukaisesta järjestelmästä ja se pitäisi oikaista. Me uskomme kuitenkin, että ympiä pitäisi uudistaa. Se on ainoa tapa säilyttää Eurooppa kilpailukykyisenä. Tämä on mutkikas ongelma. En voi mennä tässä yksityiskohtiin, kun en ole asiantuntija. Mutta peruslinja on se, että siitä pitäisi päästä yksimielisyyteen. Rouva Tikau, kysymys sitten. I'm sorry, minister, I wasn't... Herra ministeri, vastasitteko jo molemmin kysymyksiin? En tiedä. Yritin vastata molemmin kysymyksiin. Thank you, I am sorry. Kiitoksia kollega Paulainen. Meidän pitäisi lopettaa kello 20, siksi kysymykset 6, 19, 24, 26, 29 vastataan kirjallisesti. Näin päätämme kyselytunnin. Kiitos ministeri osallistumisesta. Me keskeytämme kello 21.